Good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät näistä herrat. Jatkamme työtä kohdasta kahdeksan, koska kohdat kuusi ja seitsemän lykättiin tämän aamun sopimuksen mukaan kohta kahdeksan. Tämä liittyy epävakauden aiheuttamiin muuttovirtoihin – EUn ulkopolitiikan soveltamisala ja tehtävä. Me käsittelemme lausuntoluonnosta. Valmistelija saa puheenvuoron. Edustaja Keller, olkaa hyvä, voitte esitellä oman lausuntonne AFET-valiokunnan valiokunta-aloitteeseen mietintöön. Epävakauden aiheuttamat muuttovirrat siis aiheena. Siirtolaisuuskysymykset ovat tärkeitä meidän valiokunnallemme. Siihen liittyy niin monia kysymyksiä, jotka voidaan tällaisessa lausunnossa ottaa esiin suhteessa siihen työhön, jota kehittelemme. Aikataulusta muistuttaisin vielä, että AFET-valiokunta äänestää 16. maaliskuuta. Me äänestämme 28. päivä helmikuuta. Määräaika tarkistusten jättämiselle on asetettu helmikuun toiseen päivään. Kello kuudelta, kello 18. Kuudelta illalla siis. Ja nyt pääsytulonnoksen käsittelyssä ensin kuulemme kollega Kelleri, alkaa hyvä. Thank you very much. Indeed, I would like... Kiitoksia kovasti haluaisin esitellä lausuntoluonnoksen teille. Tämän taustana on se, että ulkoisenvaliokunta laatii valiokunta mietintöä maahanmuuttovirroista, jotka johtuvat epävakaudesta ja mikä EUn ulkopolitiikan toimiala ja rooli on. Tällaista mietintöä siellä laaditaan. Sitten lausunto tulee kehitysyhteistyövaliokunnasta ja myös kansallisvapauksen valiokunnasta. Ja tämä on juuri tämä teksti, jonka te löydätte kansiosta. Nämä kaksi asiakirjaa lähetetään myös varjoesittelijöille, jos te haluatte tutustua, niin niihin, niin se kyllä sopii. Tietysti AFET ja DV tulevat keskittymään ulkoiseen ulottuvuuteen maahanmuutossa, niin kuin osakkeessakin voidaan lukea syihin, ete- eteläiseen maahanmuuttoon ja niin edelleen. Ja meidän tehtävänä on kattaa meidän oman valiokuntamme toimiala. En ottanut lausuntoon niin mukaan esimerkiksi ulkoisia syitä maahanmuuttoon, vaan keskityn pikemminkin siihen, mitä tapahtuu rajoilla – ja muuta vastaavaa. Joten voitte löytää ehdotukseni tästä ehdotusta yritin tehdä aika konkreettisia ehdotuksia, ei vain vedota sen ja tämän asian puolesta ja pohtia sitä sun tätä, vaan todellakin halusin toimia vähän käytännönläheisemmin. Esimerkiksi pyydän, että komissio edelleen ponnistelisi juridisen maahanmuuton puolesta. Minä kyllä ymmärrän, että asioita on tehtykin tämän puolesta. Meidän pitäisi edelleen vahvistaa tätä asian tilaa, koska se vaikuttaa myös järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Jos ihmiset muuttavat laillisesti, he eivät enää tarvitse silloin järjestäytyneiden järjestäytyneen rikollisuuden rakenteelta päästäkseen tänne EU-hun. Sitten toinen kohta ilmastosta johtuvasta maahanmuutosta tai ympäristösyistä johtuvasta. Tässä tarvitaan enemmän tutkimusta eri alueilla, mutta ehdotan myös, että kannattaisi tutustua siihen antaisiin erityissuojaa suojaa näille pakolaisille, koska tällä hetkellä ei ole mitään muuta mekanismia, miten näitä ihmisiä kohdellaan. He eivät ole mitään poliittisia pakolaisia, Joten tämä voisi olla tällainen keskitien ratkaisu ennen kuin vaitaan lopullinen ratkaisu. Sitten puhutaan hiukan valvontajärjestelmän perustamisesta. Jota on myös Schengen-järjestelmä, että tarkistetaan, onko toteutuvatko turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien oikeudet ja sitten tarkastellaan paremmin EUn viisumipolitiikkaa ja pohditaan, mitä se on tehnyt, mitä vaikutuksia sillä on ollut maahanmuuttajiin, pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja tarkastellaan myös Frontexin toimintaa, joka liittyy maahanmuuttovirtoihin. Ja tässä on tietysti huomioon myös ihmisoikeusulottuvuus ja miten tämä kaikki vaikuttaa. Ja sitten tämä sivu, joka meille on myönnetty. Tässä se sitten jo täyttyykin. Joten tässä oikeastaan kaikkein tärkeimmät kohdat, jotka halusin ottaa mukaan lausuntoon. Aion jo, minulla oli mielessä muita tarkistuksia, joilla tuon mukaan asioita, jotka kannattaa ottaa tällaisen lausuntoon. Siis nyt tämä rajattu toistaiseksi sivuun, mutta jos kollegat haluavat jättää tarkistuksia, olkaa hyvä tai tehkää niin. En voinut kaikkea tähän ottaa mukaan, mutta haluaisin vielä muistuttaa, että toinen helmikuuta on jo aikaraja, tämä on muuttunut, ja uusi aikaraja toinen helmikuuta johtuen käännösajoista ja niin edelleen. Ja tämä on siis oma aloitteinen mietintö. Tämä on varsin laaja kysymys. Tämä sakkonalle voidaan oikeastaan panna mitä tahansa, mutta täällä Libessä meidän pitäisi keskittyä meidän valiokunnamme toimivaltuuskysymyksiin ja pyytäisin kollegoja pitäytymään meidän rajoissamme niin pitkälti kuin mahdollista. Ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, sihteeristöä heidän avustaan ja panoksestaan. Ja jättäisin nyt esittelyn tähän kohtaan. Kiitoksia. Thank you, miss. Kiitos paljon edustaja Keller. Nyt voimme keskustella, jos joku haluaa käyttää puheenvuoron. A list, I see. Huomaan, että meillä on tässä lista syntymässä. Kollega Michel. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Teillä on puheenvuoro, Monsieur Michel. Merci, je pense que... Kiitoksia. Tässä pitää todellakin muistuttaa, että tässä yhteydessä, että ihmiskunnan historia periaatteessa on tällaista maahanmuuttohistoriaa ensinnäkin, joten nolla maahanmuuttoa ei ole olemassakaan, ei ole koskaan ollut, eikä koskaan näin tule olemaankaan. Ja mielestäni tämä on ensimmäinen asia, joka pitää muistaa, koska tulee sellainen vaikutelma, että maahanmuutto nähdään aina jonkinlaisena ongelmana, dramatisoidaan tilannetta, että se on iso ongelma. Ei, se on ihan luonnollinen ilmiö ja tämä tässä johdantona liberaalina. Enkä halua tästä vaieta. Ei mitään pakollisia turvatoi, pakottavia turvatoimia. Se ei ole koskaan estänyt ihmisiä kokeilemasta onnea muualla kuin kotonaan. Tämä on aivan luonnollista toimintaa ihmiselle. Ihmisen pitää, pitää voida näin toimia ja näin, että hän luonnollisesti pyrkii legitiimisti parempaan. Meidän aikana me ei ole mahdollista olla pohtimatta asioita syvällisesti. Kaikkia maita maahanmuutta tietysti koskee. Väestövirta on kyse sitten siitä, että ne ovat alkuperämaina tai kauttakulkumaina tai vastaanottajamaina tällä hetkellä on yli 214 miljoonaa kansainvälistä maahan Muuta Ja globaalisuuden kautta täytyy pohtia tätä asiaa solidaarisemmalta pohjalta ja oikeudenmukaisemmin. Tätä kautta voidaan, tai kaikki maat voivat hyötyä maahanmuutosta, mutta tämä hyödyttää myös maahanmuuttajia itsenä. He voivat ihmisarvoisesti elää ja heidät tunnustetaan siksi, mitä he ovatkin. Ja mielestäni tässä tarvitaan tällaista voittaja-aspektia, tällaista rennompaa otetta tässä pitää kaikkien osapuolten voida voittaa. Ja mielestäni pitää investoida paljon enemmän alkuperämaihin, jotta luodaan työllisyysmahdollisuuksia, että näiden maiden ihmiset eivät enää välttämättä joudu muuttamaan pois, vaan tämä voisi olla harkittu henkilökohtainen valinta, investointi omaan kohtaloon. He voivat itse päättää ja tuntien asiaan liittyvät eri seikat kiinnittäisin ne muuten esimerkiksi tiedotus- ja hallintokeskuksen perustamisen, jossa kerrotaan maahanmuuttajille todellisista laillisen maahanmuuton mahdollisuuksista ja näin voidaan antaa myös koulutusta, kielikoulutusta aivan erityisesti ja kertoa riskeistä, joita liittyy laittomaan maahanmuuttoon. Ihmiset voivat saada myös rahoitusta, mikrorahoitusta perheyrityksiä varten ja näin komissio on aloittanut Espanjan ja Ranskan kanssa yhteistyön Malissa ja mielestäni, jos voitaisiin tämän tyyppisiä keskusteluja saada aikaan maihin, joista ihmisiä paljon muuttaa, tai kauttakulkumaihin, tämä auttaisi suuresti. Ja mielestäni pitää moninkertaistaa tällaisia strategioita ja toimia, joilla voidaan estää konflikteja. Minun täytyy sanoa, että tulee hiukan sellainen tunne, enkä mitenkään että saa arvostelee, ei ole mikään arvo kritiikki. Mielestäni edelleenkin aina kun puhutaan maahanmuutosta, niin pyritään dramatisoimaan ilmiötä, joka on ennen kaikkea luonnollinen ilmiö. Ei ole kyse mistään sattumanvaraisuudesta tai dramaattisesta, problemaattisesta ilmiöstä, vaan aivan luonnollista toiminnasta. Vielä lisäisin, lisäisin että joskus tuntuu, että ihmiset antavat ymmärtää, että maahanmuuttajat eivät olisi jonkun väestön paras osuus. Usein ne, jotka muuttavat, ovat juuri parhaimpia väestön parista. Ei ole kyse ihmisestä, jolta puuttuu tahtoa, päättäväisyyttä, sitoumusta. He vain yksinkertaisesti haluavat ottaa oman kohtalonsa käsinsä enemmän kuin jotkut muut. Tämän halusin sanoa ja muistuttaa hiukan siitä, että pitää palata myös tähän perusfilosofian maahanmuutto on luonnollinen juttu eikä mikään ongelma. Vaikka sitä on ehkä vaikea hallinnon, mutta se on hyvä kuitenkin pitää mielessä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Holmeja. Zunächst einmal bedanke ich mich ganz herzlich. Ensinnäkin haluaisin sydämellisesti kiittää kollegaa tästä asiakirjasta ja myöskin mahdollisuudesta käydä keskustelua, laajaakin keskustelua. Kiitän myös siitä, että hän laajennetulla tavalla otti mukaan tähän kaikki eri syyt, jotka johtavat maahanmuuttoon. Esitän vielä hänelle pyynnön, että järjestäytyneessä rikollisuudessa ei ole ainoastaan kyse siitä, kuinka pitkälle äh, laillinen maahanmuutto rajoittaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Minä toivoisin, että järjestäytynyttä rikollisuutta on torjuttava tällä alalla. Äh, nimenomaan mitä tulee ihmiskauppaan, tämä on erittäin tärkeä aihe, joka aina uudelleen meitä puututtaa tässä valiokunnassa ja tämä on hyvin tärkeä kysymys silloin, kun puhutaan maahanmuutosta. Toiseksi haluaisin sen jälkeen, kun olen näitä asiakirjoja eh, tarkemmin katsonut, erään huolenaiheen ottaa esiin. Jos eh, ajattelen meidän puheenvuorojamme, eh, mitä tulee ihmisten pelastamiseen, joilla on huolia, hätää, eh, ilmaston muutoksista johtuvia katastrofeja ja niin poispäin. Jos me täällä Euroopan parmeissa luulemme, että lausunnoilla pystymme pelastamaan kolme neljäsosaa mm, maapallon väestöstä, niin olemme ehkä hiukan kaukana realiteetista ja siitä, mitä voimme todellakin toteuttaa. Meidän täytyisi olla esimerkillisiä, mahdollisimman hyviä, mutta ei niin ylpeitä, että, äh, voisimme, että kuvittelisimme, että pystymme pelastamaan äh, kaikki tämän maailman ongelmat eurooppalaisin normein. Se olisi ehkä vähän liikaa vaadittu. Kiitos, edustaja Brons. Yes, um, as you might... Niin, Kuten voitte kuvitella, en tunne paljonkaan sympatiaa tätä tekstiä kohtaan. Epävakaus luo mutta virtoja. Se on mielestäni ihan totta. Pari epävakauden syytä. Ensinnäkin aggressiiviset lännen sodat suoraan ja sitten toisaalta epäsuoraan myös puuttuminen lähi kriisiin. Toisaalta globaali kapitalismi, jonka silmissä ihmiset ovat tuotantotekijöitä, lähdetään etsimään yhä halvempaa työvoimaa. Ja toisaalta, että halutaan keskittyä muuhun kuin kestävään maatalouteen esimerkiksi, josta saataisiin tuotteita omaan käyttöön. Ei satoja, josta saadaan hyvät tulot. Se, halutaanko muuttovirroista pitää kiinnittää niitä välttää, on peruskysymys. Ovatko ihmiset tiettyjen kulttuureiden summa? Kolmansien maiden ihmiset voivat siinä tapauksessa tulla jonottamaan satamiin ja lentokentille ja muutaman tunnin kuluttua saada paperin palan tai ainakin sukupolven jälkeen olla pikku eurooppalaisia – jos tuo hyväksytään, niin se on sitten siinä, mutta toisaalta nähdään eri kulttuureja, eri elämäntyylejä. Ja tätä kautta saadaan ihan eri yksilöitä, henkilöitä. Ja kun tällainen henkilö tuodaan maahan, ei tuoda uusia eurooppalaisia, vaan tuodaan kolmatta maailmaa Eurooppaan. Kiitos. Thank you, and Mr. Kiitos, edustaja Müller. Very brief question, Mr. Chairman. I... Ihan lyhyt kysymys, hyvä puheenjohtaja. En tiedä, ymmärsinkö äh, Rova Kelleri oikein. Ehkä meillä on eri mielipiteet maahanmuuton syistä, mutta ymmärsin hänen englannistaan ja se on hänelle vieras kieli, kuten minullekin, uuden sanan, nimittäin ilmastomaahanmuuttaja. Ymmärsinkö tämän oikein? mikä on tällaisen maahanmuuttajan määritelmä? Mrs. Selvä, minusta Ernst. Ja, vielen dank. Kiitos paljon. Tuo juuri mielestäni oli hyvä asia, että edustaja Keller puhuu tällaisista ilmastopakolaisista, koska on katsottava historiaan, katsottava mistä syistä – on lähdetty viime aikoina. Nämä asiat ovat vain lisääntyneet nämä syyt, esimerkiksi ilmastokatastrofit, veden puute, aavikoituminen, joka on toteutunut joillain alueilla, tai monokulttuuri, joka on johtanut siihen, että ei ole enää riittävästi ravintoa. Vuosisatojen, vuosikymmenten aikana on tapahtunut kehitystä, joka on johtanut siihen, että – on on uusia haasteita, joihin on vastattava kahdella tapaa. Toisaalta ilmastopakolaiset, tämä esimerkkinä nyt, olisi hyväksyttävä selkeästi. Ja otettava huomioon se, että ilmastonmuutoksen, ilmastoolojen takia voidaan myös lähteä pakenemaan tietyiltä alueilta. Ja toinen asia on se, meidän pitää pohtia, miten voimme puuttua pakolaisuuden – syihin. Maailmanpolitiikassa todella kehityspolitiikka on epäonnistunut siinä mielessä. Pitäisikö pohtia sitä, mitä muuttovirtojen osalta muuta voidaan tehdä, jotta jotenkin ollaan vaikuttamassa siihen, että ihmiset voivat jäädä omaan kotimaahansa, ei väkivalloin, vaan niin, että tuetaan kehitystä näiden maiden ihmisten mahdollisuuksia paikan päällä. Nämä pari seikkaa halusin ottaa esiin. Kiitos. Kiitos. Edustaja Fajon. Um, I'm sorry. Kiitoksia. Anteeksi, tulin hiukan myöhässä. Ikävä kyllä en voinut alusta lähtien seurata, mutta kuitenkin uh, minun täytyy varjoestelynä puhua ja me olemme käyneet tätä keskustelua usein ja Franciskan kanssa lausunnosta mukana on ollut myös muita kollegoja minun mielestäni. Niin kuin aikaisempi kollega sanoi, meidän täytyy vakavissamme miettiä maahanmuuttopolitiikkaa. Minusta on tärkeää, että vakaus sinällään, sehän on varsin laaja termi, ja minusta ei riitä, jos me puhumme pelkästään ilmastosta, ilmastomaahanmuutosta, koska uskon, että suurin osa niistä, jotka muuttavat nyt EUn Tämä johtuu sosiaalisista ja taloudellisista syistä. Mielestäni pitäisi korostaa suuresti lausunnossa myös niitä maahanmuuttajia, jotka tulevat sosiaalista syistä tai köyhyyden takia totaalitäristä järjestelmästä johtuen tai rodullisista vaikutusta johtuen meidän pitää pohtia myös sosiaalista osallistamista ja tällaista lähestymistapaa. Tässä muutamia aspekteja, jotka haluan aion lisätä mietintöön tai lausuntoon, koska uskon, niin kuin Rova Kyllä sanoin, hän on aivan oikeasta ilmastonmuutos ja maahanmuuttajat johtuen niin ilmastonmuutossyistä. Ja tulevaisuudessa tämä tulee varmasti olemaan erittäin vahva virta Eurooppaan. Tästä syystä tämä on hyvä lähestymistapa, mutta ei pidä unohtaa, että tällä hetkellä ainakin EU-hun tullaan erityisesti sosiaalisista ja taloudellisista syistä Ja tämä on se minun panokseni tähän tekstiin. Thank you. I don't... Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Keller, saatte uudestaan puheenvuoron. Teillä on esitetty kysymyksiä niiden seikkojen lisäksi. Voit, saatte mahdollisuuden nyt kommentoida. I very much agree with, uh, Mr. Kiitoksia. Olen samaa mieltä herra Michelin kanssa itse asiassa. Olin tänne lisännyt muutamia kohtia, jossa sanotaan, että, il- että muutos on, äh, maahanmuutto on ilmiö, joka on ollut olemassa jo pitkään ja tuo Eurooppaan rikkautta. Tämä tietenkin koskee myös muita alueita. Lisäsin siihen myös, että on melkein mahdotonta pysäyttää maahanmuuttovirtoja, äh, kuten olemme nähneet Frontexin suhteen kun Frontex meni Kanarian saarille, maahanmuuttajat tulivat Maltaan, kun se meni Maltaan, niin maahanmuuttajat tulevat Kreikan kautta. On hyvin epätodennäköistä, että virrat saadaan pysäytettyä. Ja olen myös sitä mieltä, että meidän tulisi olla myönteisiä maahanmuuton suhtia. Maahanmuutto voi olla mahdollisuus, vaikka monet ihmiset eivät ehkä välttämättä äh, halua äh, siirtyä äh, ryhtyä siirtolaisiksi, äh, mutta meidän tulisi ehkä ottaa vähän myönteisempi lähestymistapa maahanmuuttoon. Katson, miten voin saada tämän aikaiseksi. Ja lisäksi sanon myös, että suurin osa maahanmuuttajista eivät itse asiassa päädy Euroopan unionin rajoilla. Suurin osa maahanmuuttajista pysyy omilla alueillaan Pakistanissa, Syyriassa ja niin poispäin, ja hyvin pieni osa vain päätyy Euroopan unioniin. Tämä tietokeskus oli myös asia, joka mainittiin varjoesittelijöiden kokouksessa. Tämä tila ei riittänyt siihen, mutta jos sen voisi ehkä tarkistuksiin ottaa. Sitten ilmastoma siirtolaiset. Sitä, on hyvin vaik- sitä ei ole kovinkaan vaikea määritellä. Tässä on kyse maahanmuuttajista, joiden on, täytyy muuttaa johtuen ilmastonmuutoksen seurauksista, avikoitumisesta, tulvista ja niin poispäin. Ongelma syntyy siitä, kun katsotaan yksittäistä henkilöä on vaikea sanoa, että onko tämä henkilö juuri muuttunut aavikoitumisen takia ja syntyykö aavikoituminen ilmastonmuutoksesta vai jostain muusta. mutta ilmastonmuutos on ongelma ja UNHCR arvioi, että noin 50 prosenttia sisäisistä siirtolaisista tällä hetkellä jo muuttavat ilmastonmuutoksen takia me tulemme tulevaisuudessa näkemään hyvin paljon ilmastonmuutoksesta johtuvaa maahanmuuttoa ja tämä trendi tulee jatkumaan. Sitten halusin ainakin mainita tässä maahanmuuton sosiaaliset ja taloudelliset syyt. Minulla ei ollut ei tilaa käsitellä tässä vielä integraatiokysymystä yksi maahanmuuton syistä – otin pois tämän, mitä kolmansissa maissa voidaan tehdä, jotta ihmisten ei tarvitse lähteä sieltä. Tämä on enemmänkin Afetin ja Deven toimivaltuuksissa. Katsoin enemmän sitä, mitä voidaan tehdä rajavyöhykkeillä. Syrjintä ja integraatio ovat tärkeitä kysymyksiä, joille ei kuitenkaan valitettavasti ollut tilaa. Ja tässä melkein kaikki kysymykset mielelläni Otan vastaan tarkistuksenne. Määräaika on toinen helmikuuta ja odotan ehdotuksianne. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Edustaja kele. Ei muita kommentteja tähän keskusteluun. Muistuttaisin jälleen aikataulusta. Äänestys 28. helmikuuta ja määräaika tarkistusten jättämiselle on toinen päivä helmikuuta. Selvä. Esityslistalla siirrymme kohtaan yhdeksän. Schengenin säännöstön määräysten täysimääräinen soveltaminen Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa. Kollega Carlos Coelho on esittelijä, mutta ensin haluaisin muistuttaa siitä, mikä on tämän keskustelun tausta marraskuun 12. päivä 2010 päivätyn kirjeen mukaan neuvosto toi päätösluonnoksen Schengenin säännöstön soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa. Ja tämä esitettiin parlamentille lausuntoa varten. Joulukuun 16. päivä Libe on pyytänyt neuvostolta mahdollisuutta tutustua lopulliseen arviointiraporttiin, joka koskee Bulgariaa ja Romania, ja lukea ne suositukset, jotka koskivat moni, molempia maita. Ja siinä oli myös tietoja näiden suositusten tilasta kyseisissä jäsenvaltioissa. Nämä ovat ratkaisevan tärkeitä tietoja meille, välttämättömiä tietoja, joita tarvitaan ennalta ehdoksi, jotta saadaan tämä menettely mahdollisimman pian päätökseen. Tämä on toivomuksemme, koska näin parlamentti voi hyväksyä oman lausuntonsa helmikuun täysistunnossa. Mutta ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Koeliolle, halusin muistuttaa teitä siitä, että uudessa ehdotetussa aikataulussa mietintöluonnoksen käsittely on helmikuun kolmas päivä, näin on suunniteltu. Sitten lyhyt määräaika tarkistusten jättämiselle, ajatellaan hyväksyntää, joka olisi ylimääräisessä live-valiokunnan kokouksessa 14. päivä helmikuuta Strasburgissa. Ja nyt esittelijä Koili osaa puheenvuoron ja sen jälkeen avaan keskustelun. Kuulemme myös neuvoston ja Euroopan komission edustajia, jotka ovat täällä läsnä. Edustaja Koili, olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente. Peço-lhe desculpa a si e aos colegas para ser... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, jos en ole kovinkaan diplomaattinen ja hyvin selkeä sanainen siinä, mitä san- haluan sanoa. Haluan sanoa kolme asiaa. Ensinnäkin, mitä tulee parlamenttiin, toiseksi, mitä täällä tapahtuu, ja kolmanneksi haluaisin käsitellä sitä, mitä meidän tulisi tehdä tämän asian suhteen. Ensinnäkin parlamentin osallistuminen, aivan kuten muistitte meitä neuvosto pyysi kantaamme marraskuussa, joulukuussa minut nimitettiin esittelijäksi ja 16. joulukuuta me pyysimme asiakirjoja. Meidän on nyt sanottava tämä selvästi. Meidän poliittinen tahtomme on se, että Bulgaria ja Romania liittyisivät Schengenin alueeseen. Tämä on näille maille ihan luonnollinen toive heti sen jälkeen, kun niistä tuli Euroopan unionin jäsenvaltioita. Kuitenkin, jotta ne pystyisivät liittymään Schengenin alueeseen, ne on tarkistettava ja turvallisuustilanne on arvioitava. Sääntöjen mukaan eh, parlamentin ei tule tehdä tätä arviota. Kuka tämän arvion tekee? Eräs ryhmä neuvostossa. Nämä asiakirjat on sitten annettava parlamentille. Me emme voi vahvistaa, onko turvallisuustilanne myönteinen vai kielteinen, jos meillä ei ole näitä asiakirjoja neuvostolta. Muistutan teitä siitä, että 16. joulukuuta pyysimme näitä asiakirjoja neuvostolta ja tänään on 25. tammikuuta. Emmekä ole saaneet neuvostolta minkäänlaista, emme minkäänlaista vastausta. Me olemme saaneet tiedon, että neuvosto on jo päättänyt vastauksesta. Ja sen vastaus on se, että näitä asiakirjoja ei anneta parlamentille. Ne on kuitenkin nähtävissä suljetussa huoneessa neuvostossa. Jos me haluamme, me voimme mennä neuvostoon ja nähdä nämä asiakirjat. Mutta ainoastaan meidän valiokuntamme puheenjohtaja ja koordinaattorit ja esittelijä voivat tehdä tämän. Eivät edes varjoesittelijät saa mennä neuvostoon katsomaan näitä asiakirjoja, ja yksikään muu valiokunnan jäsen ei saa mennä sinne. Mutta heidän täytyy kuitenkin äänestää siitä, kannattavatko he Romanian ja Bulgarian liittymistä Schengenin alueeseen, mutta eivät saa siis nähdä näitä asiakirjoja, joiden pohjalta he voisivat arvioida, ovatko turvallisuuskysymykset ratkaistu näissä maissa. Puheenjohtaja, minusta tämä ei ole hyväksyttävissä. Sanon tämän vielä kerran. Tämä ei ole hyväksyttävissä. Tämä ei ole minun henkilökohtainen ongelmani ja esittelijänä minä voin nähdä nämä asiakirjat parlamentin puolesta. Tämä ei ole minun ongelmani. Minun mielestäni se on teidän ongelmanne tämän valiokunnan puheenjohtajana. Ja ehkä tämä on myöskin parlamentin puhemiehen ongelma. Tässä on ongelma parlamentin ja neuvoston välisissä suhteissa. Lisäksi Romanian suurlähettiläs on erittäin tyytymätön tähän tilanteeseen ja hän on pyytänyt alempaa turvallisuustasoa, jotta nämä asiakirjat voitaisiin nähdä. Ei ole hyväksyttävää, että jonkun valtion suurlähettiläs pyytää, että turvallisuustasoa lasketaan, jotta suhteet parlamentin ja neuvoston välillä pysyisivät hyvinä. Tiedän, että herra kapitani on tehnyt jotain järjestelyjä, jotta osa asiakirjoista olisi käytössä täällä parlamentissa. Eräs henkilökuntamme jäsen, herra kapitaani, on pystynyt saamaan osa asiakirjoista ja välittämään ne jäsenille. Kuitenkaan tässä ei ole kyse kaikista asiakirjoista. Ja toiseksi, kyseiset asiakirjat ovat asiakirjoja, joista täytyy vielä äänestää neuvostossa, jotta ne eivät mahdollisesti ole lopullisia asiakirjoja. Voi hyvin olla, että nämä asiakirjat hyväksytään 28. tammikuuta, mutta mikään ei takaa meille, että Emilio de Capitanin kautta saamamme asiakirjat ovat lopulliset asiakirjat, jotka neuvostossa hyväksytään. Joten eh, palaan ensimmäiseen Tosi seikka, niin tätä parlamenttia on kunnioitettava. Ja toinen tosi seikka, mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Olen saanut epävirallista kautta tietoa, että vaikuttaa siltä, että ei ilmeisesti ole ongelmia Romanian suhteen. Oli ongelmia Schengen-järjestelmän kanssa, mitä tulee eurooppalaiseen pidätysmääräyksen. Ilmeisesti nämä ongelmat on ratkaistu, mutta en ole saanut siitä vielä mitään vahvistusta. Mutta vielä ongelmia on Bulgaarian kanssa, erityisesti mitä tulee rajatarkastukseen maarajalla Bulgarian ja Turkin välillä. Bulgarian viranomaiset yrittävät ratkaista nämä ongelmat niin pian kuin mahdollista. Ja tällä välin kaksi ministeriä, saksalainen ja ranskalainen ministeri, ovat luonnostelleet kirjeen, jonka me kaikki tunnemme. Ja siinä sanotaan, että on olemassa jotain ongelmia, jotka heidän mielestään saattavat vaarantaa koko tämän asiakirjan hyväksymisen. Ollaanpa nyt ihan selkeä salaisia. Tämä on neuvoston ongelma. Jos ministerit haluavat edetä tai eivät halua edetä, se ei ole meidän ongelmamme. Meidän ongelmamme täällä parlamentissa on se, että meiltä pyydettiin lausuntoa aloitteesta, joka mahdollistaa Romanian ja Bulgarian liittymisen Schengen-alueeseen. Ja meidän on annettava tämä lausuntomme äh, tuntien kaikki tosiseikat. Kolmas asia, tämä on viimeinen asia, mitä me nyt sitten teemme? No, minun mielestäni meidän täytyy mennä tässä parlamentissa korkeimmalle tasolle ja vaatia pääsyä näihin asiakirjoihin. Ja tästä lähdetään. Mitä sitten voisi tapahtua? No, parikin asiaa. Ensimmäinen vaihtoehto. Asiakirjat ää, eivät saavu meille, me emme näe niitä ajoissa. Ja neuvostolla on nyt jo ongelmia päätöksenteossa. Minä haluan muistuttaa teitä siitä, että neuvoston täytyy tehdä tämä päätös yksimielisesti. Ja neuvosto voisi sanoa, että ne ongelmat, joita sillä on, ovat vähäisempiä ongelmia, mutta ei se kuitenkaan voi tehdä päätöstä ennen kuin se on saanut lausunnon parlamentilta. Ja ne voisivat, ne voisivat sitten käyttää tätä lykkäystä parlamentilta pää, oman päätöksentekonsa lykkäykseen. Siksipä, puheenjohtaja, meidän täytyy mielestäni vaatia, että saamme tarpeelliset tiedot. Ja meidän on jatkettava vaatimista että me saamme pääsyn näihin asiakirjoihin. Muuten, jos me emme pääse käsiksi näihin asiakirjoihin, niin sitten meidän lausuntomme täytyy olla, että me emme voi tehdä lausuntoa. Voimme sanoa, että koska emme ole saaneet asiakirjoja, koska me emme ole voineet niitä lukea, niin me emme voi antaa lausuntoa. Meidän täytyisi tehdä näin. Olisimme sitten muodollisesti antaneet lausuntomme, eh, jossa sanotaan, että meillä ei ole eh, mielipidettä, koska meillä ei voi sellaista olla. Siinä tapauksessa olemme tehneet työmme asiakirjan puitteissa, josta me emme ole saaneet riittävästi tietoa. Meillä on kolme mahdollista eh, tilannetta nyt meidän mietintömme voi sanoa, että kaksi jäsenvaltiota eivät voi hyväksyä tätä. Tämä silti tarkoittaa sitä, että meidän lausuntomme tulee samoihin johtopäätöksiin. Tai sitten voisimme sanoa, että kumpikaan näistä kahdesta jäsenvaltiosta ei voi liittyä Schengen-alueeseen. Ja sitten voisimme sanoa, että täytyy tehdä riittäviä muutoksia, jotta nämä ongelmat voidaan ratkaista. Tai sitten voimme tehdä lausunnoissa jossa sanotaan, että kumpikaan jäsenvaltioista ei voi liittyä Schengen alueen niin kauan kuin näitä ongelmia. Tai sitten on vielä yksi vaihtoehto. Raportit kertovat meille, että yksi valtio voi liittyä ja toinen ei. Jos näin raporteissa sanotaan, jos menen, voimme joskus lukea, niin sitten meidän on valittava tällainen kahden nopeuden lähestymistapa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on katsottava, jatkuuko tämä tilanne vai löydetäänkö siihen nopea ratkaisu. Jos nopea ratkaisu voidaan löytyä näihin ongelmiin, se on tietenkin toivottavaa. Olisi toivottavaa, että kummatkin valtiot liittyisivät Schengeniin. Mutta jos ongelmat jatkuvat, niin sitten meidän on sanottava, että se valtio, jolla on ongelmia, ei voi vielä liittyä ja toinen voi liittyä, jos ei ongelmia ole. Niin kauan kuin rajat näiden valtioiden välillä täyttävät kaikki Schengenin vaatimukset. Puheenjohtaja, olen pahoillani. En nyt ollut tässä välttämättä kovinkaan diplomaattinen, mutta olin ainakin selkeäsanainen. Annoin teille kaiken tarpeellisen tiedon. En ole piilotellut mitään. Toistan. Ensimmäiseksi me tarvitsemme kunnioitusta parlamentille. Toiseksi meidän on katsottava, mitä neuvostossa oikeastaan tapahtuu. Ja kolmanneksi meidän on nyt arvioitava, mitä teemme. Kiitoksia. Thanks. Kiitokset esittelijä Koeliolle. Hän on erittäin tarkkaan selittänyt tämän asian. Hän on esittelijänä tämän hyvin tärkeän kysymyksen osalta. Yleiseksi tiedoksi Libe-valiokunnan jäsenille. Minä itse puheenjohtajana olen painottanut, miten tärkeä tämä seikka on. Te puhuitte siitä, että parlamentin on saatava täysin tutustua kaikkiin merkittäviin asiakirjoihin, jotka liittyvät siihen päätökseen, joka on tehtävä siitä, onko Bulgariassa ja Romaniassa – täysimääräisesti sovellettu Schengenin säännöstä määräyksiä. Kaikissa puheenvuoroissani, kaikissa puheissa, joita olen pitänyt kaikissa keskusteluissa neuvoston ja komission edustajien kanssa, erityisesti kun esiteltiin Unkarin puheenjohtajakauden ohjelmaa. ja Unkarin EU-lähettiläs hänen tiiminsä, kun heitä tapasin ja sisäoikeusasioiden epävirallisessa ministerikokouksessa Budapestissa. Olen hyvin selkeästi tunnut tämän kannan julki haluaisin muistuttaa, että kyse on periaatteesta, ei ainoastaan tästä tapauksesta, vaan periaatteesta siitä, että on ymmärrettävä, että Lissabonin sopimus on voimassa – ja parlamentilla on oma sanottavansa. Parlamentti on päättäväinen ja parlamentille on annettava pääsy kaikkiin niihin asiakirjoihin, jotka ovat tarpeen, jotta voimme tehdä omat analyysimme. Ei siis niin, että jotkut tietyt live-valiokunnan jäsenet voivat tutustua asiakirjoihin, vaan kaikki jäsenet, jotta jäsenet voivat muodostaa oman mielipiteensä – kaiken sen tiedon pohjalta, joka on tässä yhteydessä tarpeen. Tämän sanottua niin lisäisin, että kaikki sihteeristön lähettämät kirjeet ja kaikki askelet, joihin live-valiokunnan sihteeristö on alkanut, on tehty live-valiokunnan puheenjohtajan allekirjoituksella, koska alusta asti ymmärsimme, että tässä on kyse periaatekysymyksestä – Tässä todella halveksutaan lojaalin yhteistyön periaatetta, josta Lissabonin sopimuksessa puhutaan, kun puhutaan toimielinten välisistä suhteista. Neuvosto ja parlamentti lainsäätäjinä Euroopan unionissa eivät voi toimia tällä tavalla. Tämän sanottuani mahdollistan keskustelun ja sitten ehkä kuulemme myös komission ja puheenjohtajan valtion edustajia. Avataan keskustelu jäsenten kesken. Ensin edustaja Weber. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia siitä, että olette puheenjohtajana ollut mukana pyrkimässä varmistamaan sen, että parlamentin jäsenet voivat tehdä tehtävänsä ja työnsä, koska näyttää siltä, että neuvostossa, ja nyt minun täytyy sanoa, että jos herra Koejo sanoi, että ei ollut kovinkaan diplomaattinen, niin kuunnelkaapa minua, koska näyttää siltä, että neuvostossa säännöksi on tullut se, että estetään parlamenttia täyttämästä tehtäväänsä, niin kuin perussopimuksessa kuitenkin edellytetään. Riippumatta siitä seikasta, siitä seikasta, että kyseessä on yhteispäätösmenettely tai lausunto, joka meidän pitää antaa neuvostolle, meidän tehtävänämme on tehdä työtä näin lausuntojen kohdalla. Ja silloin kun neuvosto estää jonkun todella tiukan ehdon, miten, milloin voimme saada jonkun asiakirjan, niin se kyllä sellainen estää meitä tekemässä työtämme, ellei neuvosto sitten usko, että me olemme täällä soppailemassa kahvia juomassa ja niin edelleen. Mutta ei, me olemme täällä tekemässä työtä. Siirrymme täällä salista toiseen, yritämme täyttää tehtävämme kokouksessa toiseen. Minun täytyy kuitenkin myöntää se, että tämä on ensimmäinen kerta itse asiassa, kun olemme sellaisessa tilanteessa, että meillä on aikataulu, johon liittyy tällainen mitä sitten jos vaihtoehto. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä. Tämä on uskomatonta. Ei tällaista voi kuvitellakaan. Mitä neuvosto on mieltä siitä, mitä meidän täällä pitäisi tehdä? vasta muuta, vielä muutama päivä sitten yritin tehdä parhaan ja vakuuttaa itseni siitä, että nämä ovat sellaisia tilanteita, jotka eivät liity tähän erityiseen asiaan, vaan tämä tällaista valtapeliä neuvoston ja parlamentin välillä. Neuvosto kerran ei ymmärrä sitä aina, että olemme yhtäläisessä asemassa EU-ssa neuvoston kanssa. Mutta täytyy sanoa, että kun olen poliittisella tasolla nähnyt viimeiset neuvoston toimet, niin minulla on sellainen tunne, että onko tässä nyt pyrkikö neuvosto estämään asiakirjojen saan, onko tämä osa jotakin strategiaa, että parlamentti ei antaisikaan mitään lausuntoa, joka saattaisi olla hyvä, positiivinen lausunto, tai en tiedä. Tällöin alkaa tulla mieleen tällainen salajuoni. Viime viikolla minä kirjoitin teille, niin kuin kirjoitin viime viikolla, sanoin, että meidän pitää todellakin ratkaista tämä kysymys toimielintasolla. Huomenna koordinaattoreiden kokouksessa aion tehdä virallisen pyynnön pyytää puhemiestä kirjoittamaan kirje neuvoston puheenjohtajalle ja todellakin ratkaista tämä asia normaalilla tavalla, niin että parlamentti voi tehdä työtään. Mielestäni on tällä hetkellä todella mahdotonta hyväksyä sellaista, että kaksi korkeaa virkamiestä, neuvoston pääsihteeri ja parlamentin pääsihteeri, hoitavat tätä asiaa. Ja sitten minä, jonka kansalaiset ovat valinneet, minä joudun to- tottelemaan neuvoston virkamiehen määräyksiä. Tämäkin asia pitää ratkaista. Nyt on mielestäni aika, että puhemies Busek kirjoittaa neuvostolle ja neuvoston puheenjohtajamaan Unkarin pitää antaa myönteinen vastaus ja korjaus tilanteeseen. Sitten toinen kysymys. Varjo esitäneen en saa näitä papereita, mutta kohdattuna kylläkin saan. Entä sitten ne kollegani, joita pyydetään äänestämään tästä mietinnöstä? Ketä me oikein olemme täällä parlamentissa? Muutammeko täysin säännöt ja perussopimukset? Mielestäni nyt on kyllä aika tämä asia korjata. Tämän voin sanoa tässä vaiheessa. Tietysti olemme läheisessä yhteistyössä herra Koejon kanssa mietinnön yhteydessä. Kiitos. Goes to Mr. Ensio. Edustaja Ensio. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor eh, din umbră din partea grupului... Varjoesittelijänä SD-ryhmästä. Minäkin haluaisin lyhyesti puhua. Ensin haluan kiittää herra Koejoa, esittelijämme. Hänen analyys on sen varsin tarkka ja oikean osuva koskien tämän tilannetta. Ja hän esitteli myös hyvin tämän yleisen tilanteen. Pyytäisin, että herra jo kutsuu koolle kiireellisesti kokouksensa mukana eri varjoista, jotta me voimme laatia yhteisen strategian riippumatta poliittisesta lähtökohdastamme täällä Euroopan parlamentissa. Me ensimmäisenä haluamme noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä ja mm, meidän ei pidä löytää mitään perusteluja sille, miksi lakia pitää noudattaa. Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueen ei koske vain näiden maiden tahtoa, vaan kyseessä on juridinen velvoite, niin kuin herra Koelio selvästi sanoi. Täsmällisemmin neuvostossa todetaan, että Schengen-alue on velvollisuus näille kahdelle maille niin, että ja sitten tehdään yksi yksimielinen päätös neuvostossa, kun on konsultoitu parlamentti ja nämä maat voivat sitten liittyä virallisesti Schengen-alueeseen. Sanat on varsin selvästi tässä esitetty. Tässä tarvitaan suosituksia, jonka arviointiryhmä on antanut. Työryhmän täytyy arvioida erittäin tarkkaan tilannetta mitä tulee tietoihin, tai niiden tietojen mukaan, joita olemme saaneet, näiden Everstin tietojen mukaan, näyttäisi siltä, että Romania täyttää kaikki ehdot Bulgaria on vielä joitakin ongelmia. Kuten te tiedätte, tähän mennessä neuvosto on kieltäytynyt antamasta käyttöömme arviointikertomuksia huolimatta tästä, niin kuin puheenjohtaja ja esittäjäkin ovat sitoutuneet tähän, niin mekin haluamme painostaa mahdollisimman paljon neuvostoa varmistaaksemme, että saamme nämä asiakirjat, joita me tarvitsemme. Suoraan sanottuna tässä on kyse poliittisesta vaikeudesta. Tämä liittyy Ranskan hallituksen viralliseen kantaan, sitä tukee Saksan hallitus. Tämä, ne, ne vastustavat Romanian Bulgarian liittymistä Schengenin, käytetään te, syynä korruptiota ja sitä, että vaarannettaisiin Schengenin alueen turvallisuus, jos nämä kaksi maat liittyisivät, tämä on väärin. Sitten vielä, että järjestäyt ne rikollisuuden ryhmittymät voisivat päästä paremmin Schengen-alueelle näiden maiden kautta. Se on kyllä ihan väärin, koska nämä maat voivat jo käyttää tietojärjestelmää hyväkseen. Sitten tähän liittyy oikeusongelmia kahdessa maassa tätä ei tietenkään voida kieltää. Olen usein itse arvostellut Romanian hallitusta, joka ei ole täysin tähän mennessä noudattanut kriteereitä, jotka liittyvät yhteistyösääntöihin Esimerkiksi romaanikysymys on yksi tällainen. Mutta mitä tulee todentamismekanismeihin, niin se on tässä yhteydessä aivan keinotekoista ja tämä on ehdossa selvästi mainittu. Liittymisehdot ovat hiukan selvemmät ja niin on jo arvioitu neuvostossa. Mielestäni nyt meidän tehtävänämme on varmistaa, että arviointi on ollut oikeanlaista – Uusien ehtojen luominen on asia, jota ei voida hyväksyä. Ne ovat tosi legitiimejä. Sitten Ranskan ja Saksan kanta liittyy pikemminkin äh, suhteisiin, jännittäneisiin suhteisiin romanihaltuksen kanssa kuin muihin. Sen en usko, että nämä kahden maan kansalaiset pitää kärsiä hallitusten puutteesta toiminnasta mm, tämä on monta kertaa kahdenkeskistä kysymysten niin kuin romanikysymykset. Parlamentaarikkojen näissä maissa pitää puolustaa Euroopan kansalaisten etuja. Ja nämä sanotut ovat aivan selvät. Siis Euroopan parlamentin pitää näitä puolustaa. Euroopan parlamentin pitää antaa lausunto kahden maan liittymisestä perustuen pelkästään arviointikertomuksen päätelmiin. Näin ollen uskon, että ratkaisut olette ehdottanut, ehdottanut, että saamme välittömästi nämä raportit käsimme. Tämä olisi kaikkein paras tapa ja näin voimme tehdä päätöksen, joka pohjautuu pelkästään juridisiin elementteihin. Kiitoksia. Mrs. Guns. Kiitos edustaja ja edustaja Guns. Eh, én is szeretném megköszönni Kajó jelentését, és eh, én is azt gondolom, hogy meglehetősen diplomatikus volt. Eh, tökéletesen elfogadhatatlan, hogy... Kiitoksia. Mielestäni tässä on nyt puhuttu kyllä varsin diplomaattisesti, koska emme voi mitenkään hyväksyä sellaista, että me emme saa näitä asiakirjoja käyttöömme ja parlamentin pitää äänestää tietämättä täsmällisesti, mistä oikein äänestää. Ja kaiken lisäksi näin toisessa poliittisessa kysymyksessä vielä. Mitä tulee Unkarin liittymiseen Schengen-alueeseen, niin uskon, että kansalaisilla on vieläkin tärkeämpää kuin EU:hun liittyminen, koska se on paljon selkeämpiä seurauksia heidän arkipäivänsä kuin EU:hun liittyminen pelkästään ja kaikki kansalaiset läheltä seuraavat tilannetta nähdäkseen, kohteleeko EU kaikkia jäsenvaltioita samalla tavalla vai onko tällaista, käytetäänkö kaksinaisia mitatikkuja? Tämä on erittäin tärkeä kysymys näiden kahden maan ihmisille, kansalaisille, siis liittyminen Schengen-alueeseen, koska tässä on pelissä ihmisten tuki EUlle ja EUn hyväksyntä. Tämä on panoksena. Ja keskustelua ei voida rajoittaa pelkästään meidän valiokuntaamme puhemies Busekin täytyy ryhtyä toimiin asiassa ja varmistaa, että saamme kaikki nämä asiakirjat käyttöömme, jotta vältetään näin mahdoton tilanne, jossa nyt olemme. Same. Kiitos edustaja Same. Ja danke for... Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollega Koeljoa. Tässä ei saa olla diplomaattinen. Me olemme poliitikkoja ja diplomaatteja. Siksipä meidän tuleekin sanoa mielipiteemme. Tiedän, että perinteet ja puhekulttuuri jäsenvaltioissa on erilainen politiikassa, mutta se alue, miltä minä tulen, niin siellä puhutaan hyvin suoraan. Jos asioista ei puhuta suoraan, ongelmista ei puhuta suoraan, niin niitä ei voi ratkaistakaan. Ja tätä mieltä me olemme. Voin vain korostaa tätä, että on todella törkeää neuvoston puolelta olla näyttämättä meille näitä asiakirjoja ja sittenkin vain päästä muutama harva valittu suljettuun huoneeseen neuvoston rakennuksessa katsomaan näitä asiakirjoja ja sinne on ensin mentävä. Minusta tämä on ihan uskomatonta. Kyllä ne voitaisiin tännekin tuoda, on niin tehty ennenkin. Minä olen nyt kolmatta kauttani täällä. Ensimmäisenä kymmenenä vuotena tein ainoastaan lainsäädäntötyötä, siksipä tiedän tämän alusta asti myöskin tämän yhteistyön neuvoston kanssa, mutta nyt Lissabonin sopimuksen myötä jossa me olemme päässeet live-valiokunnassakin yhteispäätösmenettelyyn. Miten tämä toimii tästä? Täällä, täällähän on uusi jäsen. Mielestäni tämä on järkyttävää, kestämätöntä, eikä Euroopan parlamentin pidä hyväksyä tätä meidän täytyy aina muistaa, että me edustamme täällä Euroopan kansalaisia. Me edustamme kansalaisia. Ja meidän kansalaisillamme on oikeus siihen, että me edustamme heitä hyvin. Ja jos haluamme edustaa heitä kunnolla, niin silloin meillä täytyy tietenkin olla pääsy tietoihin. Sehän on aivan selvää. Eikä tietenkään voi päättää asiasta, josta ei tiedä mitään, jonka sisältöä ei tiedä. Jos meiltä piilotellaan asiakirjoja, niin silloin syntyy epäilys, että joku asia ei ole aivan kunnossa. Jos asiakirjoja ei haluta päästää julkisuuteen, niin sitten heti syntyy epäilys, että tässä nyt ei jokin asia ole kunnossa ja siksi sitä piilotellaan. Ja se lisää pelkoja kansalaisten joukossa. Ja kyllä, Saksassa kansalaiset pelkäävät Bulgarian ja Romanian liittymistä Schengenin alueeseen. Tämä pelko on kansalaisilla, mutta miten tämä pelko saadaan haihdutettua, jos me emme saa konkreettisia tietoja tästä aiheesta? Koska jos minä nyt menen kotiin ja sanon, että neuvostajana minulle asiakirjoja, enkä minä saa niitä nähdäkään, esittelijämme kyllä saa, mutta ryhmän sisälläkin on usein eri mielipiteitä ja minun esittelijäni, jonka kanssa onneksi yleensä olen samaa mieltä, hän voisi kertoa minulle, mitä häntä huvittaa ja minun täytyy sitten uskoa häntä ja äh, luottaa sokeasti hänen äänestyksessä. Siksipä ei mitään lausuntoa voi tehdä ilman, että jokainen meistä voi lukea nämä asiakirjat. Ei sitä voida tehdä. Tai sitten annamme lausunnon, jonka sisältynä on, että meidän täytyy hylätä tämä, koska me emme pääse käsiksi näihin asiakirjoihin. Ehkä meidän pitäisi tehdä tämä. Mietin tätä, kun kuuntelin viimeisiä puheenvuoroja. Ehkä meidän tulisi juuri siksi tehdä kielteinen lausunto, koska meiltä kielletään pääsy asiakirjoihin. Eikä se liity tähän puheenjohtajavaltioon, vaan koko neuvostoon. E, e, minusta tuntuu, että puheenjohtajavaltiolla ei niin paljon tekemistä tämän kanssa, mutta kysymyshän esittiin, pyyntöhän esitettiin jo Belgian puheenjohtajakaudella, joten ilmeisesti neuvosto ei halua, että me kansalaisten edustajina pystymme lukemaan näitä asiakirjoja. Minun ehdotukseni olisi, että annamme kielteisen lausunnon, jos emme heti saa pääsyä näihin asiakirjoihin. Ja olen iloinen siitä, että meidän valiokuntamme puheenjohtaja ähm, äh, puhaltaa tässä asiassa yhteen hiileen. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Ernst. Kiitos, edustaja Ernst. Kiitos paljon. Ensin todella kiittäisin esittelijää. Varjoesittelijänä olen kanssanne samaa mieltä. Olen iloinen myös siitä, että valiokunnan puheenjohtaja puhui selkokieltä selkeästi mielestäni asiat voidaan ilmaista, niin minäkin haluan, ei aina diplomaattisesti välttämättä. Hyvin tarkkaan asiasta on nyt puhuttava, koska muuten jatkossa meitä ei huomioida Euroopan parlamentilla. Miltähän pohjalta nyt näin käy? Työjärjestyksestä esittelijä voi sinne mennä, koordinaattorit, entä varjoesittelijät? Eli miltä pohjalta tällainen jako tehdään? mielenkiintoinen kysymys esitettäväksi. Lisäksi kysyisin, mitä siellä oikein piilotellaan ja miksi? Miksi emme saa näitä asiakirjoja? Eli tässä kysyisin todella, että miksi? Tämä ei ole sinänsä mitään uutta, että neuvosto suhtautuu ikään kuin parlamenttiin ei voi luottaa. Ja vielä haluaisin sanoa, että Saksan tiedotusvälineissä jopa alueellisella tasolla yksittäisten jäsenvaltio, osavaltioiden tasolla spekuloidaan sillä, mitä Bulgarian ja Romanian Schengen-jäsenyyden kanssa on tapahtumassa. Luin lehdestä viikonloppuna, että Saksa ja Ranska vastustavat korruption takia ja niin edelleen, koska turvallisuudesta ei huolehdita. Ja sitten vielä Suomi ja Puola ja Tsekki vielä pohtivat ja 24. helmikuuta sitten neuvosto sopii ja sitten katsotaan. No ihan loogista on, että kansalaiset kysyvät, kun kansalaisilla on ihan vakavasti otettavia huolenaiheita, erityisesti jos asutaan raja-alueella. Ja minä en voi mitään vastausta antaa. Tämä on minulle hyvin epäselvää. Tässä spekuloidaan näiden maiden asemalla, näiden kahden maan asemalla ja sitä en voi hyväksyä. Tässä on ajateltava näiden kahden maan imagoa. Voimmeko todella sallia tämän, tällaisen toiminnan? Mielestäni ei. Pidän hyvänä edustaja Weberin tekemiä ehdotuksia ja myös pidän hyvänä valikunnan puheenjohtajan kantaa. Tällainen kirje, kuten edustaja Weber sanoi, olisi varmasti paikallaan sen hän oikeutettu että tällainen kirja lähetetään neuvostoon. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että minä en halua missään tapauksessa, että vastataan sillä, että äänestetään vastaan. Bulgariassa ja Romaniassa kukaan ei voisi sitä ymmärtää, mutta selkeästi on sanottava, että emme ole saaneet näitä asiakirjoja, jotta voisimme tehdä faktoihin perustuvan päätöksen. Kiitos. Edustaja Lodford. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kollegat ovat sanoneet menettelystä ja oikeuksien puutteesta, josta olemme käsänteemmälle saaneet näitä asiakirjoja. Ja minä tuen täysin esittelijä Koelioa, niin kuin koordinaattori Rova Weber sanoi. Me olemme aivan kestämättömässä, sietämättömässä tilanteessa. Aina asia, jonka nyt tota sanoisin, enkä halua, että minä ymmärrettäisiin väärin. Tämä kertomus romaista ja sitä pitäisi käsitellä tässä juridisessa tilanteessa, siis ne voivat kattaa vain niitä kysymyksiä, joista on säädetty Schengenin arviointiprosessissa. Kuitenkin samalla käytetään yhteistyö- ja todentamismekanismeja. Ei ole mitään laillista yhteyttä näiden kahden asian välillä tai juridista yhteyttä ja tämän takia neuvosto ja parlament, neuvoston ja parlamentin pitää pitää kiinni prosessin juridista laajuudesta tai suojelusalasta. Kuitenkin minusta on outoa, että mitään yhteyttä näiden kahden asian välillä ei ole. Ja tässä nyt en halua väärinkäsitystä. Ei vain suhteessa Romaniaan ja Bulgariaan. Niin kuin meillä olisi laput silmillä täällä EU-ssa. En nyt puhu pelkästään Schengen-maista, mitä haluttaisiin toivoa tai ei. Mutta näyttää omituiselta, että voidaan puhua kunnollisen rajavalvonnan, lain toteutumisen valvonnasta, tiedon, tietokantojen, tietojen saannista ja voidaan puhua oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja huolista, jotka liittyvät korruptioon. Ja näillä kysymyksillä ei kuitenkaan ole mitään relevanttiutta suhteessa Schengenin liittymiskysymyksiin. Fakta kuitenkin on, että tämä on nyt juridinen tilanne. Mielestäni tämä on vain osa tätä ilmiötä, jossa, omitusta ilmiötä, jossa EU nyt on. Sillä on tällaista lokeroitumista silloin, kun kuitenkin kaikki nämä eri aiheet liittyvät toisiinsa laatikkojen yli. En tiedä, viittasiko esittelijä tähän, kun hän mietinnössään puhuu Schengen tietojärjestelmän hyväksikäytöstä tai mahdollisuus käyttää sitä järjestelmää. Hän puhuu uudesta arviointijärjestelmästä, joka olisi yksinkertainen, tehokas ja avoin. Ja näin Schengen-alue voitaisiin pitää vapaan liikkuvan alueena. Nyt näyttäisi siltä, että näin pitäisikin toimia, niin kun ehdottaa ja uudelleen miettiä, mitä valvonta, seuranta, arviointi, todentaminen, tarkistaminen on ja, mi- ja milloin sitä, missä sitä tarvitaan, jotta EU ja se voidaan arvioida. Fakta on, että me olemme saaneet Lissabonin sopimuksen, mutta vieläkin vallalla on tällainen vanhentunut ajattelu, me emme esitä mitään arvioita toista jäsenvaltiosta. Tämä on tällaista diplomaattista kerhomentaliteettia. Se ei riitä. Kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, niin tosiasia on, että Romanialla ja Bulgarialla on oikeus tulla arvioiduksi Schengenin kriteerien pohjalta juuri niin kuin nämä mekanismit edellyttävät. Ja tässä ei ole kuitenkin kyseessä yhteistyö- ja todentamismekanismi käytössä. Tämä on mielestäni todella outoa. Thank you. Mr. Marinescu. Kiitos, edustaja Marinescu. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului uh, Coelio pentru... Puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää herra Coelioa. A găsit o soluție pentru orice variantă care uh, va... Kiitos. Ja sitten täällä Coelio On hienoa, jos voimme saada ratkaisun tähän esiin tulleeseen ongelmaan. Kiittäisin myös kaikkia kollegoita siitä, että he ovat samaa mieltä siitä, että pohjaksi pitää ottaa tekninen raportti, jotta voidaan sallia osallistuminen Schengeniin. Se on erityisen tärkeää näiden kahden maan osalta, että parlamentin kanta on tällainen. Se val ryhmän päätösten jälkeen pitäisi lähteä noudattamaan yhtenäistä vaihtoehdoista. Ja siksi toivoisin, että ehdotettu ohjelma esiteltäisiin ylimääräisessä kokouksessa 14. päivä. Ja että tämä ohjelma ylläpidettäisiin jotta voisimme, kuten sanoin, päättää sen pohjalta, mitä se VAL-ryhmä päättää 28. päivä asiakirjoista. Olen aivan samaa mieltä, että meidän on tärkeää saada tutustua näihin asiakirjoihin, jotta voimme äänestää faktoihin perustuen. Bulgaria ja Romania ovat pyytäneet sitä, että päästäisiin nyt tämän hallinnollisen esteen yli. Kysymys kuuluu, onko tämä menettely, josta olen samaa mieltä, että tämä pitäisi tehdä mahdollisimman pian. Onko tämä oikea? Voimme päästä näin tilanteeseen, jossa meillä on riittävät tiedot päätöksen tekemiseksi, ja se olisi varmasti hyvä asia. En haluaisi, että kielletään osallistuminen jonkun hallinnollisen ongelman takia. Kyllähän kansalaiset haluavat tietää, miksi heillä ei ole oikeutta siirtyä rajojen yli. Ja onko syynä sitten se, että kiista on kahden toimielimen välillä. Siksi tämä olisi toteutettava mahdollisimman nopeasti, koska jos on niin, että päästään sopuun tällaisesta varasuunnitelmasta, niin minä sanoisin, että Bulgaria ja Romania ovat pyytäneetkin, että tätä tietoa voitaisiin vaihtaa vähän vapaammin. Kiitos. Mrs. Stanoka. Edustaja Stanoka. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kun sain puheenvuoron yhtenä ehkä viimeisistä puhujista siitä huolimatta, että olen eh, vihreiden varjoesittelijä tästä asiakirjasta. Pahoin pelkään, että ette ole ollenkaan loppupäästä. Lista on pitkä. Ja voin muistuttaa teitä siis siitä tässä, että meidän kaikkien tulisi pitää kiinni siitä, että ei puhuta liian pitkään, keskitytään tärkeimpiin seikkoihin, koska meillä on vielä toinen asia esityslistalla. No. Niin, niin, mutta yleensä varjoesittelijät puhuvat ensin. No, mutta minä halusin vain sanoa, että minulle on etu sanoa, että olemme yksimielisiä. Sen jälkeen, kun kuulin kaikki puheenvuoron, olemme yksimielisiä tässä asiassa, joka on hyvin harvinaista. Ja tämä on varmaan päinvastaista kuin se, mitä neuvosto halusi parlamentilta. Ja nyt meidän on toteutettava se, mitä esittelijä me ehdotti, olen erittäin iloinen siitä, että tämä ehdotus on selkeä ja radikaali. Ja olen myös kiitollinen puheenjohtajalle kaikista näistä kirjeistä ja meidän selkeästä kannastamme, mitä tulee neuvoston ehdotukseen. Ja olen myös se, joka ei voisi päästä tämän asiakirjan, tähän asiakirjan käsiksi. Ja minä edustan valtiota, joka liittyi edellisellä kierroksella Schengenin alueeseen ja uskon, että Romania ja Bulgarian pitää olla Schengenissä ilman mitään ennakkomielipiteitä ja en halua puhua liian pitkään, haluan vain kertoa vihreiden kannan, että me täysin tuemme esittelijämme kantaa. Kiitoksia. Kiitos. Aivan totta. Yritämme aina priorisoida varjoesittelijöitä, että varjoesittelijät puhuisivat ensin ennen muita jäseniä, mutta se ei ole aina niin helppoa. Kun ne tehnyt tätä varjoesittelijöitä oli niin paljon tämän osalta, kun lisäksi ainakin pari varjoesittelijää puhui ensin. Kyllä minä yleensä pyrin siihen, että varjoesittelijät puhuvat ensin. Edustaja Kläis. Pyydän puhumaan lyhyemmin, koska listaa on vielä melko paljon jäljellä om minder lang te spreken als uh, sommige van mijn... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en aio puhua pitkään, en niin pitkään kuin jotkut. Haluan kiittää herra Koilioa eh, hänen tekemästään puh- työstään aivan oikeassa. Me eurooppalaisena parlamenttina emme voi hyväksyä tätä. Ja Euroopan parlamentin jäsenenä meidän täytyy ottaa vastuumme ja tehdä tehtävämme. Ja siksipä tuen tätä ehdotusta, jonka te teitte puheenjohtaja että parlamentin puhemies kirjoittaa neuvostolle ja vaatii, että kaikki valiokunnan jäsenet ja parlamentin jäsenet pääsevät käsiksi näihin asiakirjoihin. Ja tämä on myös tarpeen, sillä jos me emme tiedä täysin, mistä on kyse, niin sitä syntyy ongelmia, syntyy huhuja, sanotaan, että yhden maan kohdalla tilanne on parempi kuin toisen. Kyllä näitä asioita on tarkasteltava virallisten asiakirjojen pohjalta. Ja haluaisin vielä huomauttaa, että meillä on tämä luottamuksellinen huomautus Frontex, Europol, Eurojust, Euroopan unionin sisäisestä turvallisuudesta okkuulta 2010. Siellä sanotaan, että on ongelmia Bulgariassa ja Romaniassa. Hyvä, ei siinä ole kysymys Äh, tarkkaan ottaen Schengenistä, mutta kyllä tämä täytyy nähdä tässä yhteydessä. Ja jos me emme saa mitään selkeää vastausta, jos emme voi äh, näitä asiakirjoja tarkastella, niin sitten minä sanoisin, että meidän täytyy tehdä kielteinen lausunto Bulgarian ja Romanian liittymisestä Schengen alueeseen. Um, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia kollegoitani tuesta, jota ovat antaneet Romanian ja Bulgarian jäsenyyshankkeelle Schengenin alueessa. Minulla on neljä lyhyttä huomiota. Ensinnä haluaisin osoittaa puheen erityisesti rouva Latfordille. Olen sitä mieltä, että yhteistyötodentamismekanismi on hyödyllinen väline, joka antaa todellista tukea näille maille ja kaikille niille, jotka pyrkivät parantamaan oikeusjärjestelmää taistelemaan korruptiota ja järjestäytyntä rikollisuutta vastaan. Mekanismin ei kuitenkaan pidä tulla tällaisen heikkouksi, heikkouksi kohdaksi näille mailla tässä asiakirjassa vielä oikeusjärjestelmässä Romanissa silloin, kun laadittiin tämä mekanismi. Se on todellakin hyödyllinen, on ollut ja edelleenkin on. Sitten toinen asia, tietenkin parlamentin jäsenten pitää saada käsinsä asiakirjoja ja arviointivälineitä, jotta voi tehdä tietoisia päätöksiä. Sehän kuuluu meidän työhömme. Emme voi tehdä päätöksiä ilman näitä teknisiä aspekteja. Kolmas huomioni jos joku maa saa myönteisen teknisen arvioinnin koskien Schengen-kriteerejä, niin ei ole mitään syytä lykätä jäsenyyttä. Ja lopuksi, mitä hyötyä näistä teknisistä arvioinnista on, jos ne ohi, ohittaa loppuarvioinnissa? Tekninen arviointi maastaa myös sen, että voimme hyvin selittää suurelle yleisölle ja romaneille ja vulkarille itselleen ja muulle EUlle myös, minkä takia teemme tällaisen päätöksen, emmekä toista päätöstä. Näin voimme selvästi eritellä päätöksemme. Sitten viimeiseen kommenttiini. Minun mielestäni pitäisi säilyttää tämänhetkinen aikataulu, joka tekee mahdolliseksi jäsenyyden ensi maaliskuussa. Luonnollisesti me kaikki tiedämme, että tätä varten tarvitsemme näitä asiakirjoja. Olen iloinen nähdessä, että olemme kaikki yhtään rintamalla tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Holmeier. Ähm, ich komme aus einer Region. Puheenjohtaja, tulen alueelta, jossa tämä keskustelu on ihan äh, tunnettua. Minun alueeni äh, Ylä Oberfranken on lähellä Tsekin rajaa ja kun Tseki liittyi Schengeniin, minun alueellani käytiin äh, kauheaa keskustelua rajojen avaamisen katastrofaalista seurauksista kymmenen vuoden analyysin jälkeen voin sanoa, että meillä on nyt vähemmän rikoksia kuin aikaisemmin. Ihmiset eivät ole ainoastaan tottuneet tähän, vaan kaikki toimii oikein hyvin, joten meidän täytyy kyllä olla sitä mieltä, että Schengen-sopimuksella on todellista lisäarvoa. Mitä tulee sisältöön, olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa, että meille täytyy avata nämä asiakirjat. Olen aivan varma siitä, että eh, turvallisuuden alalla ja sen valtiot eivät ole oikein vielä tottuneet Lissabonin sopimukseen. Joku ongelma tässä näyttää olevan. Valtiot eivät ole tottuneet vielä siihen, että Euroopan parlamentti on nyt tästä vastuussa. Siksi kannatan tätä kirjettä ja sanon ihan selvästi, että ei esittelijä ja koordinaattoreita voi asettaa siihen omituiseen tilanteeseen, että te voitte katsoa niitä asiakirjoja, mutta ette voi sitten puhua varjoesittelijöiden kanssa siitä asiasta salassapitovelvollisuuden takia. Miten tällaisesta asiasta voi muka puhua, jos salassapitovelvollisuuden takia ei voi puhua se asettaa esittelijän aivan mahdottomaan tilanteeseen, siksipä kannatan tätä kirjettä ja toiseksi Euroopan parlamentin täytyy jos ei edetä joillain saroilla Lissabonin sopimuksen suhteen, niin sitten meidän täytyy olla riittävän itsevarmoja ja tehtävä kanne, jotta, jotkut Lissabonin sopimuksen sisällöt selkeytyisivät. Eh, toivottavasti neuvosto tulee järkiinsä aikaisemmin. Eh, Schengenin sopimuksen täytyy olla samanlainen eh, niille, jotka ovat jo sopimuksen jäseniä ja niille, jotka siihen liittyvät. Eli jos on ylimääräisiä kriteerejä, jotka huolestuttavat, niin silloin neuvoston täytyisi ne mainita. Ne täytyisi olla ihan selkeitä ja selkeästi mainittuja, mutta sitten kaikkien mm, valtioiden täytyy eh, se toteuttaa ja siksi kannatan kovasti sitä, mitä Carlos Coelho sanoi täysistunnossa. Eh, eikö pitäisi ehkä arvioida säännöllisin väliajoin myös olemassa olevia Schengen-sopimuksen jäseniä niin, että Schengen-sopimuksen toimivuutta voitaisiin arvioida myös jälkeenpäin. Minä olen sitä mieltä, että romanialaisille ja bulgarialaisille on luotava selkeyttä, koska tämänhetkinen menettely ei aiheuta ainoastaan epävarmuutta Romaniassa ja Bulgariassa, vaan myös niissä maissa, jotka ovat Schengen-jäsenvaltioita – tässä herätellään pelkoja, joilla ei ole välttämättä mitään pohjaa. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Roitava. Аз наистина поздравявам и на докладчика Коелю. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Koelioa, joka on selvittänyt koko tilanteen, joka on syntynyt neuvoston toiminnan takia. Myöskin esitellyt eri vaihtoehdot sille, mitä meidän pitäisi tulla tästä eteenpäin esitetyistä faktoista, mutta tässä haluaisin esittää yhden asian, joka asettaa meidät omassa maassani Bulgariassa hankalaan tilanteeseen. En puhu ainoastaan Libe-valiokunnan jäsenenä, vaan tämän valtion kansalaisena. 16. joulukuuta, kuten edustaja Koelio sanoi, olemme virallisesti pyytäneet Schengenin arvioinnin työryhmän asiakirjoja joulukuun 21. päivä kuitenkin saatiin tuossa kirje jo Ranskalta ja Saksalta, jossa sanottiin, että Bulganian ja Romanian jäsenyyttä tulisi lykätä ja kolme kriteeriä esitettiin ja ne eivät liity mitenkään teknisiin kriteereihin. Meillä oli edessä siis asia, josta jo ennalta päätetty. Pahoittelen kollegat, mutta tämä koko keskustelu, jota käymme tällä hetkellä ja kaikki mikä nyt tapahtuu Euroopan toimielimissä, tuntuu olevan turhaa. Euroopan tiedotusvälineissä ja yhteiskunnissa keskustellaan paljon näissä maissa kaksista eri standardeista, koska sitä ei ole kauan, kun muut maat osallistuivat tulivat osalliseksi Schengenistä ja näitä sääntöjä ei silloin ollut. Muistuttaisin siitä, että helmikuussa Bulgarian ja Romanian tekninen raportti esittää, mitä edistystä on tapahtunut verifiointi- ja yhteistyön Ja tämän kertomuksen pitäisi osoittaa kaikki, mikä on nähty kirjeissä Saksalta ja Ranskalta. Tässä mielessä täysin tuen sitä, että laadittaisiin kirje. Luultavasti Eera Busekin aloitteesta, koska tämä asia pitää ratkaista korkeimmalla mahdollisella tasolla. Koska tämä tilanne aiheuttaa paljon epäluuloa ja kaikki, jotka haluavat tai ovat kiinnostuneita Bulgarian ja Romanian osallistumista Schengeniin, eivät ole niinkään kiinnostuneita teknisistä säännöistä. Nyt odotetaan poliittista päätöstä, mutta kysymys kuuluu, miksi tämä on välttämätöntä. Onko tässä osoitus jostain vallasta, liittyen tuleviin poliittisiin tapahtumiin Saksassa ja Ranskassa. Siksikö tällaiseen on ryhdytty? Paljosta voidaan keskustella tässä yhteydessä ja siksi meidän täytyy todella palata siihen kysymykseen, että nämä, ovatko nämä maat valmiita teknisten kriteereiden osalta. On hyvä, ettemme ota kantaa sinänsä ennen kuin saamme asiakirjat käyttöömme. Täydet tiedot käteemme, muuten teemme päätöksen ilman, että meillä tätä tietoa on. Kiitos edustaja Luan. se pare că avem de-a face cu problematică de ehm, legiferare. Kiitoksia puheenjohtaja. Näyttäisi siltä, että edessä me on ongelmana laatia lakeja demokraattisesti on näitä tapoja neuvostossa, samoin parlamentissa, mutta nyt näyttää siltä, että kun eivät halua noudattaa näitä pelisääntöjä. Tämä koskee siis näiden välttämättömän tekstin tietojen saantia. Toimme laatia tämän mietinnön. Kuuntelin huolella, mitä kollegat ovat sanoneet, riippumatta alkuperämaasta, josta he tulevat. Nyt näyttää siltä, että on syntymässä tietty tendenssi, mitä tulee joidenkin maiden kannanottoihin, mitä tulee herra Koeijon omaan kantaan, joka on saanut enemmän tietoja kuin me käyttöönsä, niin minusta meidän pitää täysin luottaa tässä esittelemään. Toisin kuin jotkut kollegat täällä ovat sanoneet, en ole sitä mieltä, että me voimme äänestää kielteisesti, jos emme ole tarpeeksi tietoja saaneet. Tässä on kyseessä siis demokraattinen prosessi, jota pitää soveltaa samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa Schengen-alueella. Emmekä me voi ottaa käyttöön uusia sääntöjä kesken prosessin. Mielestäni tämä ei mitenkään liity erittäin täsmällisiin konkreettisiin ehtoihin, jotka on asetettu, jotta voi Schengen-alueeseen liittyä. Entä sitten, miten tämä selitetään kansalaisuus? On kyse sitten vanhemmista jäsenvaltioista tai uusimpien jäsenvaltioiden kansalaisista. Meidän pitää kuitenkin heille selittää, mitä, mikä Schengen-alue on, mitkä ehdot siihen liittyvät, ja meidän pitää kertoa asiat selvästi ja käyttää myös samaa demokraattisessa prosessissa muutenkin. Ensinnä meidän pitää mm, täysin mm, uskoa siihen, mitä sitä sanoin, tai mielestäni me, miksi, en ymmärrä, miksi meidän pitäisi äänestää vastaan. Olen myös sitä mieltä, että meidän pitäisi painostaa neuvostoa, jotta mahdollisimman nopeasti saamme nämä kyseiset asiakirjat. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Bostinaro. Thank you very much, Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin puhua seuraavaksi Romania. Minä kuulun oppositiopuolueeseen Romaniassa. Ja suhtaudun hyvin kriittisesti hallintoon, mutta nyt en puhu romanialaisena, vaan Euroopan parlamentin jäsenenä ja voin todeta seuraavan. Ensinnäkin voin todeta, että kriteerit, joita käytetään muiden jäsenvaltioiden osalta – kun ne liittyivät Schengen-alueeseen, ovat nyt muuttuneet ilman, että sitä on selkeästi sanottu. Tai onko tässä jonkinlainen tarkoitus sääntöjen muuttamisessa? Tiedän, että perusperiaate lainsäädäntöä laadittaessa on se, että lakia ei voida jälkeenpäin muuttaa. Jos halutaan muuttaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, niin silloin lainsäädäntöä käytetään tuleviin tapauksiin, ei menisiin. Bulgaria ja Romania on neuvotellut samat kriteerit kuin muut jäsenvaltiot. Toiseksi, saatetaan vastustaa niitä julkilausumia, joita Bukarestista on kuultu. Jotkut niistä ovatkin sellaisia, että niitä voidaan hyväksyä, mutta – Kyse ei ole nyt Bukarestin hallituksen sanomisista. Emmekä me voisi sekoittaa kahdenvälisiä sopim... Anteeksi, asioita, jotka joskus voivat olla ihan hankalia. Kyllä, emme voi sekoittaa niitä tähän valvontakysymykseen. Nyt kaikki on sekoitettu yhteen, ja tämä tarkoittaa sitä, että komissio tai neuvosto tai jotkut jäsenvaltiot tekevät päätöksiä, joissa ei niinkään lähdetä objektiivisista Schengenin kriteereistä, vaan enemmänkin poliittisista kriteereistä liikkeelle. Euroopan parlamentin jäseninä voimme pitää tervetulleena esittelee Koelion työtä. Todella meidän on vaadettava sitä, että saamme tutustua asiakirjoihin. On tärkeää, että tiukasti pidetään kiinni siitä, mitä aikaisemmin on sovittu. Äänestys, joka järjestetään on tehtävä teknisten raporttien pohjalta, ei minkään poliittisen kysymyksen pohjalta, joka ei liity Schengenin kriteereihin millään tapaa. Kiitos, edustaja Menecheva. Monsieur le Président, je voudrais également à mon tour... Omasta puolestani haluaisin tukea kollega Koilioa ja kaikkea muuta sanottua mitä tulee pyyntöömme neuvostolle, jotta se antaisi kaikille mepeille Bulgarian Romanian äh, kertomukset tutustuttavaksi. Ja mielestäni tämä on neuvostonkin etujen mukaista, jotta nämä asiakirjat saadaan käyttöön. Syyhän on aivan yksinkertainen. Näin varmistetaan täysi avoimuus ja voidaan välttää minkälainen öö, öö, spekulaatio asiasta. Nyt on saanut vaikutelma, että kaikki sotketaan yhteen. Saksa ja Ranska ottavat poliittisia syitä esiin, jotka itse asiassa liittyvät yhteistyö- ja todentamismekanismiin. Eivät ne mitenkään liity teknisiin kriteereihin, jotka pitää täyttyä, jotta voi liittyä Schengen-alueeseen. Haluaisin todellakin korostaa sitä, että neuvosto antaa nämä asiakirjat parlamentille. Minun mielestäkin, minun mielestänikin Saksan ja Ranskan pitää antaa yksityiskohtaisempia perusteluita kannalleen. Tämä epämääräinen tilanne, jossa nyt olemme, hidastaa todellakin tilannetta. Siis kaksi, kahta viestiä odotamme neuvostolta. Ensinnäkin vuoropuhelun ja yhteistyön toimielinten kesken – pitää vastata kaikkien kansalaisten odotuksiin niin Romanissa, Bulgassa kuin muuallakin EU-ssa. Ja toiseksi, että ei anneta tilaa avoimuuden puutteelle, mitä tulee menettelytapaan, minä korostaan. menettelytapaan pitää olla sama kaikkien kohdalla ja mitä tämä mitä koskee kaikkia tuleviakin päätöksiä. Tämä, tässä on pelissä meidän uskottavuutemme toimielimenä. Meidän pitää yhdessä neuvoston kanssa toimia niin, että Bulgarian ja Romanian ja muut EU-kansalaiset voivat edelleenkin uskoa meihin. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Tässä on kuultu monia puheenvuoroja, en näe muita puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Ensio, haluatteko vielä esittää lisäkohdan vai työstyspuheenvuoron? Uh, Kiitos. Minulle tuli juuri mieleen, että koska tämä on tilanne, jos ei ole ennakkotapausta, niin voisimmekohan kääntyä oikeudellisen yksikön puoleen, jos meiltä jälleen kerran kielletään mahdollisuus tutustua näihin asiakirjoihin. Voisimmeko kääntyä tuomioistuimen puoleen viime kädessä, koska Euroopan oikeutta on kunnioitettava. Ajattelin itsekin ensin muistuttaa vielä siitä, että hyvin voimakkaasti painotin sitä, että kaikille Libe-valiokunnan jäsenille on taattava pääsy näihin asiakirjoihin, jotta voidaan tehdä parlamentissa päätös, koska meidän velvollisuutemme tässä yhteydessä on katsoa Lissabonin hengessä. Toimitaanko tässä todella lojaalin yhteistyön hengessä neuvostojen parlamentin välillä? Lisäksi koska tämä on periaatekysymys. Tämä liittyy siihen, miten parlamenttia kunnioitetaan, kun parlamentti hoitaa omia työtehtäviään. Olen totta kai huomioinut, että sen lisäksi, että tässä on tietyt faktat tässä kysymyksessä, niin laajalti tuetaan Schengenin säännösten määräysten soveltamista, mutta periaatteessa – tulkitsisin kokouksen hengen niin, että lähetän neuvoston kirjeen. Ja Budapestissa viime viikolla painotin tätä. Teemme samantyyppisesti kuin Belgian puheenjohtajakaudella, että ihan alussa lähetetään kirje neuvostolle ja tulkitaan tuota henkeä, joka on käynyt selkeästi ilmi pitkän keskustelumme aikana. Ehdotan, että puutumme tähän kysymykseen, jotta voidaan pohtia sitten lisätoimiin ryhtymistä koordinaattoreiden kokouksessa huomenna. Huomenna on koordinaattoreiden kokous ja siellä voimme sitten pohtia näitä mahdollisuuksia. käytetäänkö tässä avuksi oikeudellista yksikköä ja käännettäisiinkö tässä yhteisen tuomioistuimen suuntaan, jotta voidaan huolehtia siitä, että Lissabonin, sopimukset, Lissabonin sopimusta täysin kunnioitetaan, kun ajatellaan sitä yhteistyön henkeä, jonka tulisi vallita neuvoston ja parlamentin välillä, lainsäätäjien välillä Euroopan unionissa – Muuten pidämme aikataulusta kiinni. Ennen kuin kuulemme esittelijämme Koelion puheenvuoron, hän on saanut laajasti tukea kollegoiden puheenvuoroissa. Sitä ennen voisimme ehkä kuitenkin kuulla komission ja puheenjohtajan valtion kannat. Jos haluaisitte kommentoida tätä, ehkä puheenjohtajavaltio tai komissio. Puheenjohtajavaltio on valmis käyttämään puheenvuoron, olkaa hyvä. Köszönöm a szót, és köszöntöm a tisztelt képviselőket. A délelőtt folyamán a kér... Kiitoksia puheenjohtaja. Tänä aamuna me otimme esille jo asiakirjojen saannin ja voin vain toistaa tiedon, jonka Sandor Pinter, Unkarin ministeri, teille antoi. Me olemme tietoisia tästä pyynnöstä ja tästä asiakirjasta ja kuinka merkittävästä kysymyksestä on kyse kierteemme työtä sen puolesta, että löydettäisiin ratkaisu, joka voi vastata kaikkien osapuolten odotusten. Sitä vastoin tätä kysymystä ei voida käsitellä neuvoston sääntöjen ulkopuolisesti. Me olemme vakuuttuneita siitä, että aivan lähitulevaisuudessa tulemme löytämään ratkaisun asiakirjasaantikysymykseen. Kiitos. Thank you. And now the... Kiitos. Sitten komissio sen edustajan täällä läsnä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? No, no. Ei, kiitos. Komission kommentti on vain se, että komissiolla ei ole muodollista roolia tässä yhteydessä, joten emme halua kommentoida. Selvä, sitten kuulemme esittelee Koelion kannat. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutamia loppukommentteja. Ensin Eera eh, Ansius SD-ryhmästä on todellakin aivan oikeassa Täytyy järjestää kokous, jotta voimme laatia strategiamme erotisen huomista kello neljä, jos kaikille tämä sopii, tai tämä sopii, ei tarvitse mitään pitkää keskustelua järjestää, mutta jos voitaisiin huomenna pitää kokous kello neljältä, se olisi varsin hyvä asia. Minä olen lähet, on lähetetty jo meili kaikille varjostelijoille. Sitten toinen huomio joku meidän valiokustamme puhui neuvoston tai neuvojen lähteestä. Ja kosti, miksi meillä on tällainen ongelma Bulgarian romanien asiakirjojen yhteydessä? Ja vastaus oli aika häm, oli hämmästyttävä, koska vastaus oli, että ei, ei mitään ongelmaa liity Romaniaan ja Bulgariaan, mutta neuvosto ei halua avata mitään ennakkotapausta. Tämä siis tarkoittaa että äh, tällä, tällä tavalla tulee käymään jatkossakin tällaisessa prosessissa. Tämä ei nyt liity erityisesti näihin, tähän tapaukseen, vaan neuvosto ei halua antaa parlamentille asiakirjoja kaikista tämän tyyppisistä prosesseista, ja silloin tämä on vieläkin vakavampi asia minun mielestäni. Kolmas kommenttini, muutan nyt kielen englantiin. Jotkut kollegoistamme ovat ehdottaneet, koska on me vihaisia, niin meidän pitäisi... Eh, mutta en ole tässä heidän kanssaan samaa mieltä, koska Romania ja Bulgaria eivät voi joutua toimielin kiistan uhreiksi parlamentin neuvoston kesken. Minä ehdottaisinkin, jos aiomme pidentää tätä prosessia, että emme salli neuvoston sanoa, että eh, eivät voi antaa lopullista päätöksestään, koska odottavat parlamentin eh, neuvoa. Me voimme hyväksyä eh, sellaisena että emme ainakaan e, e, neuvoa e, sanoa, mitä olemme mieltä romanista ja bulgarista, mutta sanoa, että koska emme ole sellainen asiakirja, emme voi antaa mitään katakaan. Ja laillisesti annamme siis ohjeja ja neuvoja, mutta emme kuitenkaan puhu itse asiasta. Sitten viimeiseen kommenttiin. Baronitar Latford esitti mielenkiintoisen kommentin koskien Schengenin kehitys rahoitusjärjestelmää ja sitä, että tämä asiasta, tästä asiasta keskusteltaisiin. Ehkä jotkut muistavatkin, että minä aikanaan ehdotin, että parlamentti kieltäytyi komission ensimmäisestä ehdotuksesta ja näin teimme Strasbourgissa. Ja uusi komissio Barroso 2 esitti uuden ehdotuksen Schengenin kehitysjärjestelmästä. Cecilia Malmström kertoi meille, että komission mielestä meidän pitäisi meillä tosiaan käytössä yhteispäätösmenettely näissä kysymyksissä. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentin lausuntoa kuullaan neuvostossa, koska meistä tulee yhteislainsäätäjiä. Ja mielestäni baronitar Latford on aivan oikeassa. Keskustelu, joka tullaan avaamaan muutaman viikon kuluttua uudesta Schengenin arvi, äh, kehitysjärjestelmästä. Tässä meidän pitäisi tarttua joihinkin kysymyksiin, joista tänään on puhuttu. Ja minulla on sellainen tunne, että järjestelmä, joka meillä on nyt, ei ole paras. Jäsenet, jotka ovat jo tässä klubissa, ovat vahvoja, eli ehkä liiankin vahvoja, ja hakijoiden suhteen haluavat liittyä. Ja ovat tavallaan liian laiskoja toisten suhteen niiden välillä, jotka ovat jo tässä klubissa. Me tarvitsemme kunnollisen eurooppalaisen järjestelmän, jossa kaikkia arvioidaan rehellisesti eikä ole mitään erilaisia sääntöjä toisille ja uusia sääntöjä muille, vaan samojen sääntöjen pitäisi olla käytössä kaikkien kohdalla jo mielestäni. Me tulemme kyllä keskustelemaan asiasta ensi viikolla 31. tammikuuta. Kiitoksia. Thank you, Mr. Coelho. Kiitos paljon, edustaja Coelho. Monia järkeviä kantoja on tässä esitetty ja huomenna pohdimme koordinaattoreiden kokouksessa kaikkia niitä välineitä, jotka ovat käytössämme, jotta voimme painokkaasti, kuten tässä keskustelussa on käynyt ilmi, huolehtia siitä, että parlamentti täysin huomioidaan tässä asiakokonaisuudessa samoin kuin kaikissa samantyyppisissä tulevissa kysymyksissä. Kiitos kaikille osallistujille. Siirrymme esityslistalla eteenpäin seuraavaan kohtaan. We thank you all. Kiitokset kaikille. Jos voisitte kaikki hiukan nyt ottaa meitä siinä, että saadaan hoidettua näitä esityslistan asioita. If you please, those who stay in the room remain silent. Pyytäisin salin jääviä olemaan hiljaa. Siitä olisi apua, jotta voimme käsitellä esityslistan kohdan 10. Se on viimeinen kohta, kun kohdat 6 ja 7 on lykätty Kohta seitsemän käsitellään huomenna. Kohdassa kymmenen käsitellään räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Esittelijänä kollegamme Jan Mölder. Tarkoituksena on kuulla komission puheenvuoro. Kyseessä on komission ehdotus, joka koskee räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Ja tämän lainsäädäntöaloitteen tarkoituksena on vähentää kansalaisten mahdollisuuksia säädä käsinsä aineita, joiden pohjalta voidaan luoda omia räjähteitä, pommeja. Ensin kuulemme komission esityksen, sitten esittelijän Jan Mölderin ja sitten muiden kollegoiden, jotka haluavat jotain julkilausua. Ensin komission edustaja Herra Schiffer, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Voin puhua ihan lyhyesti, koska ehdotus jonka aion teillä esitellä hyvin karkeasti, on hyvin tekninen, yksinkertainen, helppo ymmärtää ja siinä seurataan toimintaohjelma, jonka Euroopan unioni hyväksyi 2009, jossa on kyse räjähteiden turvallisuuden parantamisesta. Tässä halutaan rajoittaa pääsy kemikaaleihin, joita voidaan käyttää väärin kotitekoisten räjähteiden valmistamiseen. Ja tavoite on kaksi, kahdenlainen. Ensinnäkin vähentää uhkaa kansalaisille, joka voi syntyä tällaista kotitekoisista räjähteistä. Ja toiseksi luoda tasainen pelikenttä tuottajille ja vähittäismyyjille EU:ssa, jotta voidaan varmistaa, että sisämarkkinoilla ei ole taloudellisia tai kaupallisia vääristymiä, jotka johtuvat erilaisista turvallisuussäännöistä, joita on eri jäsenvaltioissa. Tämän toiminnan taustalla, tämän aloitteen taustalla, se on yksi 50 EUn vuoden 2008 räjähdetoimintaohjelman toiminnasta. Konteksti tässä on se, että suurin osa terroristi hyökkäyksistä viime vuosina, muun muassa Lontoon pommihyökkäys vuonna 2005, ovat sellaisia, että niissä on käytetty kotitekoisia räjähteitä, jotka on valmisteltu kemikaaleista, joita voidaan helposti ostaa. Ja tästä syystä komission ehdottama keino on kieltää kaikkein tärkeimmät tällaiset räjähteiden lähtöaineet niin, että suuri yleisö voisi niitä, ei voisi niitä enää ostaa, lisätä tähän lista liitteenä näistä eri aineista ja mahdollisesti myös ähm, määrälliset rajat, joiden alla äh, nämä aineet eivät ole vaarallisia, joita niitä voidaan myydä äh, vapaasti, mutta jonka ylitse niitä ei voi myydä vapaasti. Tämä asetus ei koskisi yritysten välistä kauppaa, eikä se myöskään kattaisi räjähteiden lähtöaineita tai niiden sekoituksia, joita ähm, erilaiset sotilaalliset palvelut tai poliisiviranomaiset käyttävät, joten tässä on tarkoituksena parantaa kansalaisten turvallisuutta ja luoda tasainen pelikenttä yrityksille viimeinen kommentti liittyen niihin kuulemisiin, joita olemme järjestäneet tämän listan luomisessa. Meillä on pysyvä valiokunta räjähteiden lähtöaineista, joka määriteltiin 2008. Se oli yksi ensimmäistä toimista, jonka teimme vuonna 2008. Tämä komitea sisältää turvallisuusasiantuntijoita eri jäsenvaltioista ja myöskin teollisuuden edustajia. Me olemme keskustelleet tästä pitkään luottamuksellisesti. Kaikki äh, tiedot ovat olleet pöydälle liittyen äh, olemassa olevaan tieteelliseen ja asiantuntijatietoon, mitä tulee näihin raja-arvoihin, myyntirajoihin ja tämä lista on oikeastaan näiden asiantuntijoiden yhteen koottu viisaus. Jotkut näistä aineista, joita voitaisiin käyttää, joita on käytetty viimeaikoisissa terroristihyökkäyksissä, niitä ei ole listattu yksinkertaisesti siitä syystä, että ne ovat niin laajalti levinneitä, että niiden myyntikielto olisi täysin merkityksetöntä. Esimerkiksi alumiinijauhe, jota voidaan saada hyvin helposti. Sitä ei ole laitettu tähän listalle, ei ole mitään syytä kieltää sitä, jos tämän kielto voidaan kiertää niin helposti. Mutta näiden muiden aineiden kohdalla tulimme siihen tulokseen, että ne ovat vaarallisia näiden raja-arvojen ylitse, kun mennään. Ja niiden kielto todella tekisi käsin kosketeltavan vaikutuksen käytännössä jotta tämä väline pysyisi ajan tasalla, jotta voitaisiin seurata jatkuvasti muutuvia uhkia ja haasteita tällä alalla. Sitä on muutettava ja olemme ehdottaneet, että delegoidun säädöksen kautta komissio voisi asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen muuttaa liitteitä niin, että niitä voidaan sopeuttaa helpotetulla tavalla. Ja tietenkin tämä hiljaisuusmenettely neuvostolle ja parlamentille, eli kolmen kuukauden määräaika ennen kuin muutokset tulevat käyttöön. Ja sitten meillä on myös kiireellisyysmenettely tietenkin tässä ehdotuksessa siinä tapauksessa, että jotain erittäin uutta ja ennen tuntematonta nousee esiin jonkun hyökkäyksen seurauksena esimerkiksi, ja täytyy heti ryhtyä toimeen kuuden viikon sisällä tai jopa nopeammin voidaan toimia todella perustelluissa hätätilanteissa. Voidaan kieltää myynti ja markkinointi. Ja lopuksi täytäntöönpano on tietenkin jäsenvaltioiden tehtävä. Me tarkistamme subsidiarisuusperiaatteen tässä asiassa ja meillä on 36 kuukauden siirtymäaika, joka koskisi myös tällaisten aineiden hallussapitoa tämän raja-arvon yli, eh, jotta varmistetaan, että kukaan ei yllättyisi, kun tämä direktiivi astuu voimaan, että jollakin on vielä varasto näitä aineita. Tässä on käytännön kysymyksiä, mutta emme usko, että mitään ristiriitoja syntyy. Neuvosto aloittaa huomenna sisämarkkinateknisen harmonisoinnin työryhmässä yhdessä terrorismin torjunta-asiantuntijoiden kanssa tämän ehdotuksen tarkastelun. Ja, viesti on se, että neuvosto varmaan edetenee tässä varsin nopeasti niin, että mahdollisesti ennen tämän vuoden loppua voidaan päästä yhteisymmärrykseen kahden toimielimen välillä tässä kaikki meidän osaltamme tällaisessa vaiheessa. Kiitoksia. Kiitos paljon esittelijä Müller. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission ehdotus minun mielestäni on varsin suoralinjainen. Meillä on erilainen tilanne 27 jäsenvaltiossa. Tämä ei ole toivottava tilanne. Tämä koskee sellaista asiaa, jota terveystoimet käyttää hyväkseen. Siksi sitä pitää valvoa tiukasti niin, että vaaralliset aineet eivät ole liian helposti saatavilla minulle huolenaiheena ovat tämä Rista onko se täydellinen alan ehdotukset. olen saanut sellaisen tuntemuksen, ja jos vielä tulee enemmän, niin se olisi kyllä varsin tervetullutta. Meidän pitää huolehtia siitä, että siinä tapauksessa, että annamme lupia tietyille ihmisille myydä materiaaleja toisenlaisessa keskittymisessä kuin on tavallista. Jos on jotakin hämärää tässä, niin sitten tästä voidaan tehdä ilmoitus oikeusviranomaisille. Sama koskee, onko tietosuojakysymys tarpeeksi varmistettu. Mielestäni tässä valiokunnassa meidän pitää varmistaa tämä kysymys, mutta muun osalta minusta näyttää siltä, Minusta tämä ehdotus näyttää tervetulleelta ja mitä minun tulee, meidän pitäisi asia käsitellä mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Thank you, Mr. Mulder. Kiitos edustaja Mulder myös siitä, että tämä oli niin lyhyt puheenvuoro varjoesittelijä Mr. Mathieu. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aika paljon samalla linjalla kuin herra Mulder tässä ehdotuksessa. Nyt tiedetään, Europol on tästä tarpeeksi kertonut, että tietyt terroriteot tehtiin juuri tällaisella tuotteilla, äh, omatuisilla pommeilla, joihin materiaali saadaan ihan tavallisesta kaupoista, joten EU pitää käsitellä näiden pommien valmistamista ja komission ehdotus on varsin tervetullut. Olen kuitenkin sitä mieltä, ihan niin kuin Esteläkin sanoi, liitteessä oleva lista on aivan ratkaisevan tärkeä tässä tekstissä, joten ehkä pitää vielä täydentää kyseistä luetteloa ja näitä liitteitä myöhemmin, mutta sitä vastoin lupakysymys mielestäni on varsin monimutkainen asia ja ehkä oltaisiin voitaa löytää, jo, löytää yksinkertaisempi, vähemmän byrokraattinen malli ja ehkä se olisi tullut halvemmaksikin jäsenvaltioiden hallinnoille ja olisi kuitenkin aivan yhtä tehokas keino taistella terrorismia vastaan ja varmistaa turvallisuus, josta olemme vastuullisia EU-ssa. eu ssa mutta tämä asia varmaan voidaan ottaa vielä esille jatkossa. Kiitos. Madame Mathieu. Kiitos edustaja Mathieu. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole muita jäseniltä. Ai, olkaa hyvä, totta kai. Edustaja Brons. Not known for my enthusiasm for European legislation. Minua ei tunneta innostuksesta Euroopan lainsäädäntöä kohtaan, mutta eräs asia, joka minua huolestuttaa, on se, että tämä lainsäädäntö – sen on tarkoitus astua voimaan kuuden kuukauden sisällä. Tällä välin esitetäänkö jonkinlainen toive teollisuudelle ja kauppiaille, että pidetään jonkinlaista epävirallista listaa ostajista. Minä pelkään pahoin, että kun tällainen asia ilmoitetaan ajoissa, niin ne, jotka haluavat kerätä tällaisia aineita, luovat varastoa niin kauan kuin voivat. Onko mitään mekanismia, että voisimme pitää yllä listaa henkilöistä, jotka ostavat tällaisia aineita. Ymmärtääkseni tällä hetkellä tätä ei valvota laisinkaan. Jos minä haluaisin huomenna ostaa jotain ainetta X ihan määrättömästi rajattoman voimakkaana, niin ymmärtääkseni tällä hetkellä ei ole mitään rajoituksia eikä kukaan kirjaa ylös niin joten tämä kyllä hiukan huolestuttaa minua. Kiitos. Jos muut jäsenet e- eivät halua käyttää puheenvuoroa, ehkä Kuulemme vielä komission edustaja Eera Schifferiä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten johdannossani sanoin, me olemme olleet yhteydessä tämän teollisuuden alan tämän pysyvän lähtöaineita käsittelevän komitean osalta ja tämä komitea kokoontuu itse asiassa nyt samalla hetkellä, kun kokoonnumme täällä, joten kollegat ovat keskustelleet koko päivän turvallisuusosastojen ja tämän teollisuuden alan kanssa kaikesta lähteiden lähtöaineiden markkinoiden saattamisen ja käyttöön liittyvästä. Voin päivittää tietoja keskusteluista tästä ehdotuksesta täysin tiedetään näin, mitä on ehdotettu ja mikä on aikataulu, joka luultavasti olisi käytössä. Ja totta kai täysin tiedostetaan tämä tuotteiden luettelo, aineiden luettelo, koska asiantuntijoita on käytetty, tiedetään melko hyvin, mitä käytetään omiin bisnestarkoituksiin ja tietääksemme jotkut ovat jo lähteneet tekemään tarvittavia muutoksia tuotantoketjuun, mutta tämä on vapaaehtoista – oikeudellisesti velvoitetta ei ole vielä tällä hetkellä ja siksi tämä kaikki on vapaaehtoista, jotta siirtymä olisi mahdollisimman joustava. Mutta vaikka tämä toteutuisi, astuisi voiman vuoden lopussa, niin huolehtisimme melko pitkästä siirtymäajasta, jotta jopa myöhään liikkeelle lähtevät saataisiin tähän saman aikataulun mukaan. Kiitos. Kiitos teille. Muita kommentteja ei ole, joten tässä varmaankin oli tämän päivän kokous. Muistuttaisin siitä, että mietintöluonnos esitellään maaliskuun 16. ja 17. päivää. Libe-valikunnan kokouksessa, sääntömääräisessä kokouksessa. Tässä tämän päivän kokous. Huomenna jatkamme kello yhdeksältä aamulla. Kiitos paljon.